Dear friends, uh, <coughs> we start... Hyvät ystävät, aloitamme äänestykset. Ensin koeäänestys. Koeäänestys, olkaa hyvät, laittakaa korttinne laitteeseen. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Painakaapa sieltä jotain nappia. Vielä 20 sekuntia lisää aikaa, ymmärrän hyvin. I close the vote. Äänestys päättyy. Okay. Hyvä. Dear friends. Hyvät ystävät. Ensimmäisenä esityslistallamme on kohta 10. Energiatehokkuusmerkintä. Äänestämme väliaikaisesta sopimuksesta sääntö 50, 69F Taariu Tamuranolta. Nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Ja tässä on kysymys tästä sopimuksesta, johon päästiin 69F-säännön mukaisesti trilogissa. Äänestys alkaa ja päättyy hyvä tulos. ITRE-valiokunta hyväksyi trilogin so- tuloksen. Kohta 11. Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien kehittäminen. Ehdotus parlamentille ja neuvostolle asetuksen muuttamisesta. Carlos Sorinjun mietintö. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 95 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tran 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 97 puolesta vastaan. Tyhjää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 Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ka- kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ah, reki 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan Tarkistetaanpa tämä. 57 tarkistamme. Tässä on yksi EPP ääni liikaa. Still. It's okay. It's okay. No niin, hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 58 ja budjetti 6 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Budjetti 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Regi 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 7 ja 61 puolesta, vastaan. Tarkistetaan tämä. Molemmat tarkistukset yhdessä. Äänestys päättyy hyväksytty. Pyytäisin teitä nostamaan käteenne korkealle. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty 64 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Nyt täytyy tarkistaa tämä toinen osa Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Revi 9 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tran 8 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. Liikennevaliokunnan tarkistus 8. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Rouva Tairella ei ole äänestyskorttia mukana. Ah, ymmärrän, ymmärrän. Joten tämä tarkistus on hylätty, ei saatu enemmistöä. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää 80 Otetaan uudestaan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tran 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Regi 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 93 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 94 ja Tran 14 yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tran 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä luonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Thank you. I close the vote. Kiitoksia. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja äänestys interinstitutionaalisiin äänestyksiin menemisestä äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty, kiitoksia. Ja onnittelet esittelijälle ja kaikille varjoesittelijöille ja kaikille valiokunnillekin. European Industry, uh, point number 12 on our list – uh, eh, rapporteur, Mr. Butikoffer. 67 and 68 together, in favor, against, abstention, rejected. 70 in favor, against, abstention, accepted. 71 in favor, against, abstention, rejected. Ja, hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä. 83 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta. Vastaan. Sama enemmistö hyväksytään. No, tarkistetaan tämä. 84 tarkistetaan. Äänestys alkuun alkaa ja päättyy. Hyvä. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Lisäys 1. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Lisäys 1, kompromissi 11. Äänestys päättyy. Hylätty. Lisäys 2 kompromissiin 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Lisäys 2 kompromissiin 11. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 99 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 99. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä 103. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 106 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 105 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 104 puolesta vastaan. Tyh... Tarkistetaan tämä. 104. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty 108 puolesta vastaan. Tyh- tarkistetaan tämä 108. Äänestys päättyy. Hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 116 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 14 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Lisäys 1, kompromissiin 14 äänet puolesta, vastaan tyhjää, tarkistetaan tämä. Lisäys 1, kompromissiin 14. Äänestys päättyy. Hylätty. Lisäys 2 kompromissiin 14 äänettä puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin saman tien. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 141 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Tarkistus 141. Äänestys päättyy. Hylätty. 142 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. 143 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys kompromissi 17 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Siis lisäys kompromissiin 17. Äänestys päättyy. Hylätty. 167 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys kompromissiin 18 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Lisäys kompromissiin 18. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty tällä kertaa. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys 1 kompromissiin 22 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Lisäys 1 kompromissiin 22. Äänestys päättyy. Hylätty. Lisäys 2 kompromissiin 22 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Puheenjohtaja selkeästi hylätty. Mutta tarkistetaan kuitenkin. Lisäys 2 kompromissiin 22. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys kompromissiin 23 puolesta vastaan tyh- hylätty. No tarkistetaan tämä kompromissi. 23 lisäys siihen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pahoittelen. Tämä oli minun virheeni. Kiitoksia että pysytte tarkistamaan tämän. 223 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Ja pyytäisin teitä nostamaan käsiänne korkealla, koska en näe selkeästi äänestyskäyttäytymistänne. Äänestys päättyy. Hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys kompromissin 24 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Lisäys kompromissi 24. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys kompromissin 25 puolesta vastaan. Niin kuin aina tarkistetaan tämäkin koska ei oikein tullut selväksi tulos. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 269 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 269. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Hylätty. 270 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan tämäkin. Parempi näin. Äänestys päättyy. Hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 272 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. 272. Äänestys päättyy. Hylätty. 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 13 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä Imko 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 284 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäyskompromissin 31 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Lisäyskompromissin 31. Äänestys päättyy. Hylätty. 297 puolesta vastaan. Ty- tarkistetaan tämä. 297. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 327 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 327 tarkistusäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 325 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 325. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 329 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä jälleen kerran. 329. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 331 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 332 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 1 puolesta 2 vastaan hyväksytty. Tran 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 2 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä työllisyysvaliokunta 2. Äänestys päättyy. Hylätty. Empl 10 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan tämä. Hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Työllisyysvaliokunta 21 puolesta vastaan. Hylätty. Empl 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja työllisyysvaliokunta 27 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Työllisyysvaliokunta 27. Äänestys päättyy. Hylätty. Kulttuuri 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä kulttuurivaliokunnan tarkistus 12. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kulttuuri 13 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Kulttuuri 13. Äänestys päättyy. Hylätty. Kulttuuri 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 6 puolesta vastaan tarkistetaan. Imko 6. Äänestys päättyy. Ylätty. Imko 10 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Imko 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Imko 12. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Imko 18 puolesta vastaan. No, vielä uudelleen tarkistetaan tämäkin. Imko 18. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys kompromissi 7 puolesta vastaan tarkistetaan tämä. Lisäyskompromissi 7. Tarkistusäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tranka A, A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl V puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Työllisyysvaliokunnan B. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus kolme. Koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Nelonen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Tarkistetaan. Pahoittelen. Mahdotonta nähdä eroja. Tarkistus 5 äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus seitsemän äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Kiitokset. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suurella enemmistöllä onnittelut esittelijälle. Minulla on kysymys näistä uusista asiasta tässä mietinnössä. Kun puhutaan kompromisseista, niin kompromisseissa on nyt uusia sanamuotoja. Muut tarkistukset ovat ikään kuin sitten on vielä lisätty tehty lisäyksiä kompromisseihin, että mikä tämä oikeusperusta on? No, sanotaan nyt näin, että valiokunnassamme tämä on erittäin tyypillistä. We, had such a If we vote... Saimme tällaisia ehdotuksia, jos yhdessä IMKon kanssa vali, äänestimme digitaali yhtenäismarkkinoista, niin silloin oli samanlaisia lisäyksiä, koska IMKO ehdotti näitä sitten kompromissiin. Erstens, äh, No ensinnäkin, jos saan hiukan vielä täydentää niin tässä ei ole ilmoitettu miltä ryhmältä tai keneltä nämä lisäykset ovat tulleet. Kuka näitä lisäyksiä on ehdottanut? Toiseksi, jos minä hyväksyn kompromissun, minun täytyy tietää, minkälainen kompromissi on kokonaisuudessaan. Kaikissa muissa valiokunnissa äänestetään nämä kompromissien lisäyksistä ennen itse kompromissia. Nyt minun on hyvin vaikea tietää, mikä tämä lopputulos on. Kuitenkin jouduin äänestämään ensin kompromissista. Tämä ei ole oikea toimintatapa ja tämä on täysin sääntöjen sen vastaista puheenjohtaja. No. Mr. Uh, rapporteur, okay. Herra esittelijä. No hyvät kollegat. Me pääsimme ottaa käyttöön tällaisen menettelyn nyt yhdessä IMKO-valiokunnan kanssa, koska tämä on tyypillinen tapa siellä toimia. Olette aivan oikeassa, tämä ei ole mitenkään normaalia toimintaa meillä täällä, mutta IMKOssa Kyllä, ja meillä oli paljon ongelmia tässä esittelijöiden kanssa, kaksi, siis kaksi esittelijää niin edelleen, ja päätimme, että kompromisseihin voidaan tehdä tällaisia lisäyksiä. Kenties tulevaisuudessa meidän ei pidä tätä tällä tavalla hoitaa, Tämä voi tietysti olla ongelma. Ehkä meillä on IMKO-yhteistyötä muissakin asioissa tulevaisuudessa. On tärkeää meille tietysti tietää, että haluaako, suostuuko valiokunta tällaisiin lisäyksiin kompromisseihin. Me sovimme tästä aikaisemmin IMKON kanssa digitaaliyhtenäismarkkinoista. Herra Pytikov. Colleagues. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tästä prosessista sovittiin kaikissa ryhmissä, jotka olivat mukana. Kaksi varjoesot varjoesittelijöiden kokouksessa siis sovittiin yksi ryhmä, joka ei ollut mukana, oli ENF. Kaikki muut sopivat tästä prosessista. Ja tämän perustana tai substanssina oli seuraava. Joissakin kompromissitarkistuksissa sovittiin viiden tai kuuden ryhmän välillä kun taas sitten näistä lisäyksistä kaksi tai, tai kolme tai neljä, tai siis vähemmän joka tapauksessa ryhmiä oli niiden ta- takana. Ja me sovimme näin. Ja jos sitä nyt kyseenalaistetaan, niin itse asiassa prosessin tuntijoiden pitäisi tähän nyt jotain sanoa. Mutta me sovimme, että teemme näin sillä tavalla, että on kaksi erilaista enemmistöä – ehdotusten taustalla. Ja tästä sovittiin varjoesittelijöiden kokouksessa ja näistä vähintään kolme ryhmää oli näiden takana varjoesittelijöiden kokouksessa. Friends, if I may propose some... Hyvät kollegat, jos voisin jotain tulevaisuutta varten ehdottaa. Koordinaattoreidemme pitäisi keskustella tästä kysymyksestä sen jälkeen, kun poliittisia ryhmiä on kuultu, koska nyt on kovin hankala tässä avoimessa keskustelussa päättää tätä. Jotkut kollegat voivat sanoa, että juu, tämä kyllä sopii, toiset sanovat, että ei, joten tästä ei kantaa saada aikaiseksi. Ymmärrän kyllä ongelman. Jätämme tämän nyt koordinaattoreiden kokoukseen, koska nyt me emme varmastikaan menettelytapaa voi enää muuttaa, kun tekstistä on jo äänestetty ja kuten me kuulimme tässä esittelijöitä, niin esittelijät ja varjoesittäjät päättivät toimia tällä tavalla. Kenties pari-kolme asiaa vielä. Jos haluatte keskustella tästä, ole kyllä avoin keskustelulle. Rovat Hoyer ja sitten herra Turmes, jokainen vuorollaan, herra Karinse ja muutkin vuorollaan. Per la verità l'intervento del relatore eh, rende quasi inutili le mie parole. Puheenjohtaja, sen jälkeen, kun esittelijä tämän äh, selvensi, niin ihan hyvä. Minä ajattelin myös kysyä sama asia. Tämä on nyt yhteisellä päätöksellä sovittu prosessi, joka poikkeaa äh, normaalista, mutta tässä on kuitenkin varjoesittelijät tehneet yhteistyötä trilogissa. Ja vaikka täällä on sellaisia kysymyksiä, jotka eivät kuuluneet kompromissin sisään, niin niitä voitiin eh, ehdottaa, tai niistä voitiin tehdä tämmöisiä lisätarkistuksia. Ja ymmärsin, mitä esittelijä kertoi, ja minusta tämä on ihan oikea menettelytapa, ja tässä käytiin kaikki asiat läpi. Tämä on hyvä asia edetä jatkossakin. Mielestäni ehdotuksenne on hyvä puheenjohtaja. Puhutaan tästä sitten seuraavassa koordinaattorien kokouksessa ja toivon, että kaikki nyt hyväksytte tämän, koska hyvin suuri enemmistö konsensuaalisesti sopii tästä tärkeästä aiheesta teollisuus 4 0, enkä nyt lähtisi liikaa suurentelemaan tällaista yhtä minimaalista institutionaalista kysymystä. Yes. Being a coordinator, I No, olen koordinaattori ja minulle sopii vallan mainiosti, että puhutaan tästä koordinaattorien kokouksessa, mutta eiköhän tämä ole pikemminkin työjärjestyskysymys ja mielestäni tämä on ihan perusteltua nostaa esiin, mikä on kompromissin luonne. Tässä on nyt kyseessä ihan uusi teksti, joka pohjautuu olemassa oleviin kompromisseihin. Joskus meillä on olemassa olevia tarkistuksia ja olemme sitten äänestäneet näistä lisäyksenä, mutta nyt äh, ne on ovat tulleet silloin jäseniltä lisäyksenä, mutta kun tämä on lisäys kompromissiin, vaikuttaisi siltä, että kyseessä onkin jo ihan uusi kompromissi. Se on statukselta näin ollen hyvin epäselvä ja erilainen, eli sopiiko tämä kompromissiin vai eikö sovi. Ja voisi, saattaisi olla esimerkiksi niin, että jonkun mielestä tämä on oikein hyvä kompromissi ilman lisäystä, mutta ei lisäyksineen. Ja tämä äänestystapa kyllä nyt kääntää asiat hiukan kummalliseksi. No, me jäimme nyt vähemmistöön tässä asiassa, mutta enemmistöt ja vähemmistöt tulevat ja menevät. Ja näin ollen täytyy ehkä pohtia, että voimmeko käyttää tällaista menettelyä jatkossa. Se ei perinteisesti kuulu valiokuntamme toimintatapoihin, mutta meillähän on ihan sitten työjärjestys kyllä tällaisten asioiden taustalla. Kiitos puheenjohtaja. Minä vahvistan vielä ponnekkaasti tämän äskeisen. Esittelijäkoordinaattorit ja varjoesittelijät eivät voi muuttaa muuttaa työjärjestystä, kun se sattuu heille sopimaan, kun sattuu olemaan vihreä esittelijä, joka sitten vasemmisto enemmistöllä haluaa ajaa tiettyjä asioita täällä läpi. Ja ei kompromissi täydennyksineen tai lisäyksineen enää ole se kompromissi, mistä on sovittu. Puheenjohtaja, te olette ollut kaksi ja puoli vuotta valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja. Luovuitte vapaaehtoisesti tuosta toimestanne. Minä en usko, että valiokunnan puheenjohtajina voidaan hyväksyä toimintatapoja, jotka ovat ovat työjärjestyksen vastaisia. Ei tällaista saa päästä tapahtumaan enää. Ja jos IMKO tällä tavalla asioita hoitaa, niin heidät pitää pysäyttää. Ei näin voi tehdä. Madame. Kiitoksia. Ja seuraavaksi rouva Nibler ja rouva järjestys on tärkeä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin tukea niitä kollegoita, jotka sanovat, että ensimmäkin tämä on sääntö, joka on olemassa työjärjestyksessä. Ei tämä ole koordinaattoreiden eikä varjo eikä esittelijöiden asia päättää. Ja itse asiassa valiokuntapuheenjohtajien kesken mm, tästä on, minä en ole tämmöistä aikaisemmin kuullut. Ja sen takia pyytäisin teitä nyt, herra puheenjohtaja, että te nyt selvitätte asian, katsotte, miten te, mikä tästä löytyy työjärjestyksestä ja sitten jatkon kannalta katsotaan, miten edetään, ettei tarvitse tällaista keskustelua käydä uudelleen. Pyydän teitä asian selvittämään. Uh, thank you. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Mikrofoni ei ole päällä. Okei. Okay. Uh, yes, what... Niin, ehkä voisin lisätä tähän vielä yhden asian. Jos me toimimme tällaisen käytännön pohjalta, niin sitten meillä täytyy olla sitä varten oikeudellinen perusta, mutta sittenhän tämä asia on täysin kääntynyt toisin. Kun me äänestämme esimerkiksi lainsäädännöstä, tällaista epävarmuutta ei missään nimessä saa syntyä, kun äänestetään vaikkapa oma-aloitteisistakin mietinnöistä – saati sitten lainsäädäntömietinnöistä. Emme me voi lainsäädäntöä te- tehdä tällaiselta pohjalta. En minä tiedä, mitä Inkossa tehdään, mutta ei tässä valiokunnassa koskaan ennen ole näin toimittu. Ja kun ajattelen tässä nyt myös ihan lainsäädäntötyötä, niin kyllä tämä asia on aika vakava. Hey, dear friends. Hyvät kollegat, kuten muutama hetkinen sitten sanoin teille, keskustelemme tästä aiheesta koordinaattoreiden kesken. Tietysti vielä kertaalleen selitän tämän tilanteen. Tämähän on minun vastuuni ja Angelika olet aivan oikeassa, mutta minun täytyy sanoa, että kun olin valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa, niin voin sanoa, että sisäiset säännöt eri valiokunnassa ovat hieman erilaisia keskenään. Kaikkea ei ole niin selkeästi kirjattu työjärjestykseen, pahoittelen. Esimerkiksi nämä tarjoukset, tämä riippuu valiokunnasta. Me voimme valiokuntakohtaisesti päättää siitä, että esimerkiksi muutamme näitä tarjoussääntöjä. Näin teimmekin vuosi sitten Erittäin tärkeää on siis lukea kaikki nämä säännöt, eikä tämä tule mitenkään selväksi työjärjestyksessä, koska jo, jotkut valiokunnat, no annanpa esimerkin, ja esimerkin toista valiokunnasta. Voin varmistaa teille sen, että jos aikaisemmin ei olisi tällä tavalla valiokunnassamme tehty, en olisi ollut valmis muuttamaan sääntöjä ja sanomaan, että yhtäkkiä minä nyt täällä valiokunnassa kaiken muutan, mutta myös aikaisemmin oli toimittu näin. Annan teille esimerkkejä tästä. Joten haluaisin nyt päättää tämän keskustelun. On ehdottoman välttämätöntä tulevaisuutta silmällä pitäen päättää tästä asiakasta ja minä tarvitsen tähän selkeät pysyvät säännöt ja kenties tässä tuli IMKon takia joitakin muutoksia. IMKO painosti meitä kovasti tähän suuntaan. Mutta me voimme tietysti sanoa heille, että ei koskaan enää näin. Herra Bytikofer, viimeinen sana teille ja sitten jatkamme eteenpäin. No. Puheenjohtaja. Tämä voidaan selittää niin tai näin, eipä siinä mitään, sama se minulle, mutta me teimme tämän näin, hoidimme asian näin, koska siitä oli sovittu konsensuaalisesti varjoesittelijöiden kokouksessa. Kukaan neuvotteluihin osallistunut ei tuntenut tai katsonut, että mitenkään mitään sääntöjä tässä rikottaisiin. Toiseksi, tämä Langenin ystäväni Vene Langenin hyökkäys, joka kohdistui henkilönä minuun, sen torjun ponnekkaasti, kun hän sanoi, että kun on vihreä esittelijä, niin sitten säännöistäkin luovutaan. Werner, tuo oli epäreilu hyökkäys. Juu, juu, minä vedän sanani takaisin. En minä pyytikoferia tässä nyt ollenkaan niin halunnut loukata. No niin, kiitoksia hyvät kollegat. Me nyt luomme tässä paljon supinaa tänne saliin. Siirrytäänpä seuraavaan äänestykseen. Tämä ongelma ratkaistaan kyllä. Ja voin kyllä todellakin sanoa, että meidän sääntömme eivät ole riittävän selkeät. Herra Mortel, onko pakko? Olkaa hyvä. Niin, pyysin puheenvuoroa. Kiitos, että sain sen vielä. Minä todella kysyn, että mistä tässä nyt mm, puhutaan? Minkä takia nyt sitten odotettiin äänestyksen loppuun saakka? Tietenkin koordinaattorit keskustelevat tästä, mutta me olemme nyt sitten äänestäneet ihan tyhjää tai turhaan oikeastaan. Niin, tämäkö, sitäkö tämä tarkoittaa? Kyllä meidän täytyy nyt tietää, mistä on kyse. Jos tässä on joku vaikeus, jos on jotain mielipideeroja, tästä äänestyksestä, niin sitä olisi pitänyt, se olisi pitänyt tuoda ennen äänestystuloksen selviämistä esiin. Hyvät kollegat, tästä asiasta on jo äänestetty, siis josta nyt keskusteltu. Siirrymme seuraavaan äänestykseen. Kaikki on hyväksytty niin kuin siitä on äänestetty. Ei ole mahdollista mitään muuttaa enää tämän asian osalta. Eli Euroopan teollisuuden digitalisointi, me mietitään on tällä tavalla hyväksytty, niin kuin sitä äänestettiin. Ja sitten seuraava kohta. Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt, parlamentin ja neuvoston tarkistukset. Täällä on paljon numeroita. No niin, lähdetäänpä liikkeelle. Lähdetään alusta. Tarkistus kahdeksan Tarkistus kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus kymmenen ja 25 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjään. Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan. 24. Äänestys päättyy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 No, nostakaa kädet. Kaksi. Kaksi. Tarkastetaan, tarkastetaan sähköisesti. Tarkastetaan sähköisesti. Tarkistus kaksi. Oliko siinä nyt puolesta voittava? Kyllä. No niin, nostakaa kädet, koska en näe mitään. Tarkistus kolme ja 13 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Tarkistus neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisitoista puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys, ää, äh, äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Selkeästi meni läpi. Onnittelemme esittelijää seuraava. Seuraava lausunto. Ai, se on minun. Toi oli edellinen, oli minun. No hyvä, <laughs> onnittelut minulle. <laughs> I'm Speedy Gonzales. Niin, Speedy Gonzales, ymmärrän. <laughs> Vauhti päällä. Mennään eteenpäin. Seuraava lausunto. Mihail Bonin lausunto. Internetyhteydet kasvun kilpailukyvyn yhteen lisäksi. 14, 4 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 45 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksyttykö se oli? hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjä, 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 61 puolesta vastaan, jaha, tarkastetaan, 61, 61. Suuri menemmistö eh, kai oli. No niin, hyväksytty. No ehkä vähän hidastan tässä jatkossa, koska teillä pitäisi nyt olla aika nostaa käteen. 62 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 64 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 69 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty kompromissi 7 puolesta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 tyhjää, hyväksytty 120 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 121 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 122 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 123 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 124 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 11 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 134 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 135 puolesta vastaan tyhjää, tarkastetaan 135. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 163 puolesta vastaan tarkastetaan sekin. 136 siis tarkastetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty 155 puolesta vastaan tarkastetaan 155 Äänestys päättyy. Hylätty 156 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 157 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 14 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 15 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 175 puolesta, vastaan tarkastetaan 175. 175. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 189 puolesta vastaan tarkastetaan 189. Äänestys päättyy. Hylätty. Tällä kertaa. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 194 puolesta vastaan. Tarkastetaan 194. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 19 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 20 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 21 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, koska se oli kompromissi. 6 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 22 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan tarkastetaan 226. 226 äänestys päättyy. Hylätty. 227 puolesta vastaan tarkastetaan sekin. 227. Äänestys päättyy. Hylätty. 228 puolesta vastaan. Tarkastetaan sähköisesti 228. Äänestys päättyy. Hylätty. 229 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 230 puolesta vastaan tarkastetaan. 0. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta, vastaan tarkistetaan sähköisesti 15, tarkistus 15. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 18 puolesta vastaan tarkastetaan sähköisesti 18. Tarkastamme tarkistuksen 18. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan sähköisesti. 19 siis. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mm, tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljä puolesta vastaan, tar, tar, tar, hyvä, viisi puolesta vastaan, tyhjää hy, hyväksytty, kuusi puolesta vastaan, tarkastetaan tarkistus kuusi, tarkistus kuusi. Äänestys päättyy, hylätty. Ja sitten lopullinen äänestys. Mehutoäänestyksen äänestys alkaa koko mietinnöstä. Äänestys päättyy. Selkeä enemmistö puolesta. Annettelemme esittelijää. Kiitos. Ja näin me pääsimme äänestykset läpi. well, uh, I've got some responsibilities. No niin, milloin on nyt sitten kaasutoimitusten turvallisuuden neuvotteluissa tiettyjä vastuualueita ja sen takia minä lähden tästä pois ja seuraavien esityslistan kohtien osalta pyydän varapuheenjohtajaa herra Henkeliä auttamaan johtamaan puhetta valiokunnassa. Kiitos, että suostuitte tähän ja voitte tulla tähän keskelle istumaan. No ei paljon tarvetta. Kiitos Speedy Gonzales tästä kunniasta. Nyt hämähäkkimies Spider-Man astuu hänen tilalleen. No, haluan muistuttaa, että tätä, tämä Euroopan avaruusstrategia on hyvin tärkeä ja se nyt sitten jo valmistaa tietä uudelle avaruuspolitiikalle, pitkäaikaiselle sellaiselle, ja senpä takia on hyvin tärkeää, että tämä saadaan käyntiin. eitre e valiokunta järjesti tästä aiheesta julkisen kuulemisen 10.11. viime vuonna, ja on sitten keskustellut varapuheenjohtaja Seskovicin kanssa ja, ja komissaari Ranskan kanssa. Meillä on nyt 45 minuuttia aikaa käydä tätä tärkeää keskustelua. Haluaisin tähän alkuun antaa puheenvuoron eh, Ova Krillille, joka on esittelijä, ja hänelle kolme minuuttia. Olkaa hyvä, Ova Krill. Kiitokset puheenjohtaja. Tosiaan eh, mielelläni tässä olen esittelijänä ja Komissio on nyt tehnyt erittäin kattavan ehdotuksen avaruusstrategiaksi Euroopalle. Se on mielestäni hyvä merkki ylipäätään, koska toden totta avaruuspolitiikka kuulostaa ehkä monien korvissa asialta, joka on kaukana todellisuudesta ja maallisista asioista, mutta se toden totta vaikuttaa aivan valtavasti niin talous taloudelliselta kannalta kuin muutenkin. Ja mielestäni on aivan erinomaista, että asiaan nyt puututaan. Varjoesittelijöitä haluan kiittää. Me yhden kokouksen jo järjestimmekin ja mielestäni tässä meillä on erinomainen tilaisuus nyt tehdä selväksi, mitkä ovat Euroopan parlamentin painopistealueet. Mietinnössä täytyy tehdä selväksi se, että Galileo ja Kopernikos ovat meille prioriteetteja, niitä täytyy kehittää, täytäntöönpanna ja niiden jatkokehitys on sekin äärimmäisen tärkeää. Vaikuttaa siltä, että tämä ei kaikille eh, jäsenvaltioille ihan ole tullut selväksi, että yksi satelliittisukupolvi ei ole ikuinen, vaan sitä tarvitsee uudistaa ja tätä varten tarvitaan rahaa. Ja kun avaruuden valloittaminen jatkuu, niin meidän täytyy luonnollisesti huolehtia myös asiasta, joka tulee kyllä kalliiksi, mutta joka on hyvin tärkeää, nimittäin avaruusromun avaruusromusta huolehtiminen. Ja tässä haluan todella kiittää EASA, joka on tehnyt monia valmistelutöitä. Ja haluan myös muistuttaa, että ESA ei ole siinä mielessä vain eurooppalainen toimielin, että että se olisi EU-ESA. Ei, vaan kyseessä on järjestö, johon eurooppalaiset EU-jäsenvaltiot, mutta myös ei-EU-valtiot osallistuvat. Ja minun mielestäni on hienoa, että Euroopan unionin puitteissakin tämä yhteistyö sujuu hienosti myös kolmansien maiden kanssa. Se on hyvin keskeistä. Sitten toinen seikka, jota pidämme erittäin tärkeänä ja johon on huole, josta on huolehdittava, on kyberpuolustuskysymys avaruudessa, ja tämä on myös osa tätä minun ehdotustani kun puhutaan äh, avaruusteollisuudesta, niin Euroopan avaruusteollisuus on tärkeä talouden ala Euroopassa. Ja meidän todella tulisi helpottaa PK-yritysten äh, tilannetta siinä mielessä, että Galileo ja Kopernikus – saataisiin entistä paremmin talouselämän käyttöön, erilaiset sovellutukset ja ylipäätään nämä ajatukset tulisi organisoida entistä paremmin. Tarvitaan myös yksinkertaistettua tiedonsaantia ja tämän lisäksi täytyy huolehtia siitä, että vastaanottolaitteet ovat Galileo-signaalin kanssa yhteensopivia ja että tätä varten saataisiin standardi. Aivan varmasti teollisuudella on tässä myös oma lehmä ojassa, mutta kun äh, tämä oma etu ei riitä, niin sitten Euroopan unioninkin tulisi huolehtia siitä, että mahdollisesti ihan lainsäädännönkin keinoin tämä standardiasia äh, saisi edistystä, mutta, mutta ei, nyt, ei nyt lähdetä kiirehtimään siinä. Katsotaan ensin, mihin teollisuus pystyy ihan itsekseen, mutta ehkä meidän tulee asiaan puuttua. Sitten kun puhutaan alueellisesta ulottuvuudesta, sitä tulisi korostaa, koska juuri alueilla on monia sovellusaloja, sovellusmahdollisuuksia, joita ei ehkä oikein vielä tähän mennessä ole nähty ja tunnistettu. Näin ollen kohesiopolitiikkaa, Euroopan kohesiopolitiikkaa tulisi käyttää siitä huolehtimiseksi, että voitaisiin alalla antaa kannustimia eh, lähteä toimimaan. Sitten tosiaan tuo avaruusteollisuus upstream Mielestäni suojatason on oltava hyvä. Meidän teollisuuttamme täytyy suojella epäreilulta kilpailulta, kun ajatellaan kolmansia maita. Eh, reilun kilpailun säännöt vahvistavat koko alaa, eikä meidän tule vaikuttaa kilpailuun esimerkiksi ostovelvoite eh, takuilla tai muilla vastaavilla. Kun puhutaan televiestintä, satelliitti, satelliiteista. Ne ovat tietenkin hyvin tärkeitä sille, että Euroopan unioni saadaan katettua kokonaan nopean internetin yhteyksillä muuallakin kuin syrjäisimmillä alueilla, ja tätä varten tarvitaan sopivat taajuudet. Pari sanaa sitten vielä talousarviosta, puheenjohtaja. Kyllä, kaikki tiedämme, että avaruustoiminta lisääntyy, erityisesti digitalisoitumisen edistyessä ja kustannukset ovat kovat, mutta myös taloudellinen hyöty on suuri ja siksi meidän tulisi parlamentissa vaatia kunnollista rahoitusta tälle alalle kun seuraavan kerran monivuotisesta rahoituskehyksestä neuvotellaan. Ja luonnollisesti kuitenkin rahoja täytyy käyttää säästeliästi ja tätä varten tarvitaan hyvää hallintoa. Pyydän, että komissio ESA ja myös GSA huolehtivat tästä. Ja kyllä minä uskon, että tässä edistystä voidaan saada aika hyvässä hallinnossakin. Sitten vielä viimeinen sana turvallisuus. Avaruus ja turvallisuus liittyvät tiivisti yhteen. Siviilisovellukset ovat ennen kaikkea niitä, joita me ajamme, mutta esimerkiksi turvallisuusulottuvuudessa täytyy ottaa huomioon tietosuoja. Mehän puhumme nyt yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja myös sen puitteissa täytyy huolehtia siitä, että avaruusohjelmia voidaan käyttää ja niitä tulisi käyttää. Kiitokset. Kiitos. Teillä meni yli kuusi minuuttia puheenvuoron. Toivottavasti sitten lopu, loppupäässä lyhennätte puheaikaan. Nyt kaksi minuuttia äh, muille varjoesittelijöille. Herra Sunday on Rova Krostetin tilalla. Rova Sunday. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Niin äh, valitettavasti Rova Krostet joutui jäämään poliittisista syistä Pariisiin, joten luen sen tekstin, jonka hän valmisteli. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää Rova Kreeliä tästä mietintöluonnoksesta, joka on hyvä pohja jatkotyölle. Siinä on hyvin paljon positiivista. Nyt ensi kertaa komission puolesta olemme saaneet ehdotuksen, joka tekisi todeksi tämän todellisen avaruusstrategian, koska hyvin monet sektorit ovat tässä kytköksissä avaruusteknologian kehittämiseen. Ja senpä takia haluamme nimenomaan korostaa tämän strategian monitieteisyyttä, kalastus, rajojen puolustaminen, maan, maanviljelys ja niin edelleen ja tämä digitalisaatio, joka, mahdollistaa, joka mahdollistuu avaruuden kehittymisen myötä, antaa myös hyötyjä yrityksille ja kansalaisille. Tämä strategia on erittäin arkaluontoinen ja sen takia Euroopalla pitää olla hyvin aktiivinen rooli, jotta voitaisiin varmistaa Euroopan pääsy avaruuteen, varsinkin kansainvälisessä ympäristössä, joka tänä päivänä on aika epävakaata. Ja sen takia meidän pitää saada laaja julkinen tuki koska avaruus avaruuden tutkimusta ei voida, ei voida tehdä yksin, vaan siinä on mukana kansainvälinen kilpailu. Euroopan pitää tukea myös omien laukaisulaitteidensa kehittämisestä, arjen ja vegan kehittämistä. Ja sen takia meidän pitää riippumattomasti päästä avaruuteen ja antaa myös Euroopan teollisuudelle tästä potkut, koska tämä tarjoaa kuitenkin yli 40, miljoonaa työ, 40 000 työpaikkaa. Kannattavuus on myös yksi asia, joka laukaisulaitteella pitää olla kunnossa. Kun me puhumme esimerkiksi kuru avaruusasemasta ja laukaisulaitteesta, niiden kehittäminen on erittäin tärkeää. Meidän pitää puolustaa tätä loppupään kehittämistä, jotta haluaisimme, jos haluamme myös alkupään markkinoita kehittää. Se, mikä on konkreettista, meidän pitää tukea PK-yrityksiä, jotta ne pystyisivät osallistumaan tähän strategian ja jotta niille annetaan tietoa myös avaruusdatasta, jota tänä päivänä ei niin paljon saada. Mitä sitten tulee hiilidioksidipäästöjen valvontaan, niin olemme samaa mieltä kuin esittelijä, mutta sitä pitäisi laajentaa muihinkin kasvihuonekaasuihin, myös metaaniin. Ja lopuksi kunnianhimoinen talousarvio on hyvin tärkeä avaruuspolitiikan kannalta. Niitä pitää mm, kasvattaa ja ne ovat muuallakin maailmassa kasvaneet ja tätä kautta voidaan antaa resursseja tämän tavoitteen toteuttamiseen, kuten Galileo Copernicus ja Copsatscom. Tämä on sellainen investointi, joka Euroopan unionin pitää tehdä tulevaisuudelle, eikä sitä varmaan tulla katumaan. Eh, and now for... Kiitos. Ja seuraavana ECR, Evsen Tosenovski. Předsedající. Chtěl bych v prvé řadě pogratulovat paní zpravodajce za skutečně velmi dobrou, výbornou... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan onnitella esittelijää aivan erinomaisesta mietintöluonnoksesta ja tästä jo tehdystä työstä. Me tosiaan olemme tehneet yhteistyötä muun muassa markkinaosuuden kasvattamisen alalla, mitä avaruuspolitiikkaan tulee. Hyvä, että on tämänkin nostanut tekstissä esiin. Sittenhän tässä pyydetään, että komissio Galileon ja Kopernikuksen kohdalla tarkastelee sitä, miten ne voitaisiin ottaa eri ohjelmissa esiin. Valitettavasti komissio on nyt tällä välin jo tehnyt uusiakin ehdotuksia, joita tämä niin kutsuttu Space Check ei kata esimerkiksi sähköistä viestintää silmällä pitäen. Mm, mm, mm, tässä kyse on hyvin nopeista satelliittipohjaisista yhteyksistä, mutta tämä täytyy olla yhteen sopiva 5Gn kanssa ja kattaa todella koko Euroopan unioni. Hyvä niin ja, ja tärkeä ulottuvuus tämäkin. Lisäksi olen hyvin tyytyväinen siihen, että tässä mietintötekstissä muistutetaan Galileon ja Kopernikuksen puoliväliarviosta. Ja on myös hyvä, että puhutaan synergiasta ja tietotaidosta jotta esimerkiksi Kopernikuksen turvallisuutta saadaan lisättyä. Aivan oikein Kreel viittaa myös yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa, ja tässä uudelleen vielä vetoaisin sen puolesta, että yhdistynyt kuningaskunta jatkossakin olisi kaikkein läheisin kumppanimme avaruuspolitiikassa. Tämä on mielestäni aivan välttämätöntä, erityisesti avaruusteollisuudellemme. Sitten sitten kun puhutaan tästä cov aloitteesta ja SST kysymyksistä, niin mm, tässä on jo sovittu valtioiden välisestä yhteistyöstä, mitä toivoisinkin ajettavan sen sijaan, että tulisi uusia EU-ohjelmia. Ja yhteistyömme jatkuu. Kiitos. Kiitos Evan, että pidit aikataulusta kiinni. Rouva Neuvenhuisen, von Neuvenhuisen. I would also like to start... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aloittaa kiittämällä Rouva Keilien loistavasta työstä ja hyvästä yhteistyöstä tähän asti myös, kun on keskusteltu kaikkien sidosryhmien kanssa yhdessä. Tämä oli hyvä alku tälle. Mietintöluonnos on tasapainoinen. Siinä identifioidaan kaikista tärkeimmät asiat, joihin täytyy puuttua, jos haluamme Euroopan avaruusstrategiasta menestyksekkään tehdä. Mm, tässä on muutamia vaatimuksia terveellistä eurooppalaista politiikkaa varten. Haluaisin niitä korostaa tässä. Ensinnäkin lisääntynyt investointi tutkimukseen, kehitykseen avaruusalalla ja tutkimuksen 9. puiteohjelmassa avaruuspolitiikkaa varten oma budjettikohtansa, erityisesti avaruuspolitiikka silmällä pitäen on erittäin tärkeää tämä nopean, nopeuden optinen toimintaa. jos haluamme olla eturintamassa, meidän täytyy todella rahoittaa ensin tutkimustamme. Ja toinen seikka vahvasti tähän liittyen on se, että tässä täytyy elää varojensa mukaisesti. Me voimme olla toimia sillä tavalla, että me, miksi, me, miksi me oikeastaan ostamme edelleen tietoa Euroopan unionin ulkopuolelta, miksi emme käytä sellaisia puhelimia, joissa olisi Galileo-ohjelma mukana esimerkiksi virkamiehille. Täällä tämä olisi hyvä alku. Roke mainitsi kolmannenkin seikan tässä, eli kyberturvallisuuden. Meidän täytyy parantaa kyberturvallisuusstandardeja, koska avaruusinfrastruktuurimehän on digitaalista luonteeltaan ja näin ollen erittäin haavoittuva. Komission pitäisi varmistaa se, että kaikki asian liittyvät virastot, niillä on omat varautumissuunnitelmansa mahdollisia kyberhyökkäyksiä vastaan. Viimeisimmä, vaan ei vähäisimpänä, viestintästrategia. Muutkin puhujat täällä ovat sen maininneet jo. Jos haluamme investoida avaruuteen, me tarvitsemme tätä varten demokraattista tukea. Minun näkemykseni mukaisesti viestintästrategiassa pitäisi olla mukana ainakin kolme pilaria. Ensimmäinen niistä on tietoisuuden kasvattaminen suuren yleisön joukossa. Ihmisten täytyy ymmärtää, mitä hyötyä avaruuspolitiikasta on ja että se koskee heidän jokapäiväistä elämäänsä avaruusasioiden viestinnän pitää olla maanläheisempää. Koulutuskouluissa meidän täytyy inspiroida lapsia niin, että he haluavat toimia sitten tutkimuksen tieteen parissa tulevaisuudessa. Nyt me tarvitsemme Euroopan ulkopuolelta ihmisiä avaruuspolitiikkamme toteuttamiseen. Tämä ei ole hyvä eikä kestävä menetelmä tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja kolmas pilari, ja tämäkin on aikaisemmin mainittu, eli se, että PK-yritykset ja yrittäjät ovat paremmin tietoisia niistä mahdollisuuksista, joita avaruusohjelmamme tarjoavat. Monet heistä eivät tiedä, että heillä on esimerkiksi ilmainen tiedonsaantimahdollisuus ohjelmien kautta. Ja näitä kolmea seikkaa täytyy korostaa viestintästrategiassa ja odotan innolla yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Kue NGL, herra Kuulice, kaksi minuuttia. Předsedo, eh, mám několik drobných poznámek. Kiitos. Niin, mm, pieni kon- kommentteja. Rova Krell, kanssa keskusteltuani ja muiden varjoesittelijöiden kanssa eh, keskusteltuani eh, vaikuttaa siltä, että asia eh, edistyy. Avaruuscheck on hyvin tärkeää ja täytyy korostaa sitä, että se voidaan täytäntöön panna. Ja sitten nämä muut erittäin nopeat yhteydet, joilla voidaan kytkeä kaukana ja reuna-alueilla sijaitsevat alueet. Tutkimus ja tuotekehitys on erittäin tärkeää. Sitten liikenne. Täällä ei ole kukaan maininnut liikennettä. Kuitenkin se tar- tämä tarjoaa esimerkiksi tietulijärjestelmiä hallinnoilla, hallinnoida ja sähköisiä hätä puhelinpalveluja hallinnoida. Ja se, että jos jätetään huomiotta mikroaallot, niin Galileo voi tarjota meille uusia mahdollisuuksia esimerkiksi siihen, että voidaan kerätä tietulleja yhdenmukaisesti, vaikka jäsenvaltioissa nämä järjestetään eri tavalla. Tässä on kyse siitä suunnasta, jonne johon tällä teknologialla voidaan päästä. Kun puhutaan nuorista ja lapsista, niin meillä Tsekin tasavallassa jo pitkään on ollut sellainen ohjelma, jossa ää, Remek ja Gagarin, on, jotka olivat ensimmäisiä avaruudessa kävijöitä, on esitelty nuorille ja monet nuoret ovat tätä kautta kiinnostuneet avaruusasioista ja haluavat jatkossakin sitten keskittyä avaruuskysymysten tutkimiseen ja kuinka pitkälle tätä voitaisiin ottaa myös mietinnössä huomioon. Kiitos ENF, herra äh, Schaffhausen. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä nyt tähän voisi sanoa? Ensinnäkin avaruuspolitiikka on jäsenvaltioiden toimivaltuutta, eritoten Ranskan, ja meillä on hallitusten välinen virasto, ESA, ja todellakin tätä Euroopan avaruusvirastoa täytyy tukea. Euroopan rooli tässä on harmonisoinnissa, rahoituksessa äh, tämän viraston osalta, mutta Euroopan rooli ei ole uuden byrokraattisen elimen luomisessa, niin kuin on nähty Galileossa. E, nämä ovat ohjelmia, joita Eurooppa ei pysty hallinnoimaan eikä voida pysyä sillä siinä etenemissuunnitelmassa, minkä Eurooppa itselleen on laatinut. Tässä täytyy eritoten valvoa turvallisuus- ja puolustus alan ongelmia. Tämä hän kuuluu täysin jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Ja tällä alalla joka kerta kun Eurooppa puuttuu asioihin, niin tämä ei tapahdu ö, osaamalla eikä toimivaltuuksilla. Eurooppa ei kykene toimimaan. Tässä täytyy muut, muistaa suverenisuus ja meidän täytyy ajatella se kapasiteetti, jota on. Teknologisesti Eurooppa ei ole vielä omaa osaamistaan osa, osoittanut tässä minä olen toiminut mini- ja mikrosatelliittiohjelmissa ja uudelleen käytettävien reaktorioiden ohjelmissa, ja tässä ei ole Eurooppa kyennyt toimimaan eikä ennakoimaan, valmistautumaan uuteen teknologian sen käyttöön. Näin ollen minun täytyy todeta, että kaikki se, mikä liittyy hallitusten välisyyden toimintaan, toimii. Se, mikä liittyy federatiivisen tasoon, niin ei kyllä vain onnistu. Euroopan avaruusviraston tukeminen on hyvä asia. Kiitos herra Schaffhauser. Seuraavana TRAN äh, lausunnon äh, esittelijä Rova Meisner. Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan Kolitsek tuossa jo viittasikin tähän liikenneulottuvuuteen ja luonnollisesti avaruusstrategia vaikuttaa liikenteeseen paitsi tienkäyttömaksoihin, niin ylipäätään digitalisoituminen kaiken kaikkiaan vaikuttaa tähän. Ehkäpä näin saadaan parannettua ympäristökestävyyttä ja vähennettyä ruuhkia liikennealan äh, rinnalla, onko minulla minuutti puheaikaa, <laughs> niin voisin puhua toisesta alasta, joka helposti unohtuu, mutta jossa avaruus on hyvin tärkeä, nimittäin meripolitiikka. Kyllähän kalastusvaliokunnalta tässä on äh, myös lausunto, mutta siinä kai puhutaan lähinnä vain laittomasta kalastuksesta. Mutta mutta satelliittien avulla voidaan nähdä hyvin paljon myös meren pinnalta esimerkiksi laittomat toimet, äh, laittomat äh, jätevesien päästöt, äh, laiton kalastuskin toki tai muut rikolliset toimet. Samoin voidaan esimerkiksi meren merialueita, niiden muutoksia, pintamuutoksia ja niin edelleen myös tarkastella. Ja merten puhtautta tietenkin, sekin on hyvin, hyvin tärkeä ulottuvuus tässä. Kiitos paljon. Herzlichen Dank. Kiitän. Ja seuraavana herra Rybisch. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos, puheenjohtaja. No, minä tässä katson jo tulevaisuuteen miten Eurooppa tällä alalla voi paremmin organisoitua. Kommunikaatio eri virastojen välillä on hyvin tärkeää, tarvitaan lisätoimintaa. Ei tässä ole kyse pelkästään GNSS, Kopenikuksesta, Galileista, vaan tässä on kyse myös ESAn toiminnasta ja miltä tässä näyttää yhteydet Nisaan tässä voittaisiin jonkunnäköisiä synergiavaikutuksia varmasti tavoitella. ESA ja BEREC ovat tässä yhtä lailla. Amerikkalaisillakin tietenkin varmasti jonkunnäköinen kommunikaatiostrategia on olemassa ja ehkä voitaisiin tällä tavalla jonkunnäköisiä, jonkunnäköisiä yhteistyöyrityksiä ja startuppeja perustaa. Euroopan teknologia yhteisö varmasti voisi myös liittyä mukaan ja laatia digitaalisia normeja, jotta voitaisiin niitä sillä tavalla viedä eteenpäin, että Euroopan talous, teollisuus voi hyötyä näistä synergioista. Ja tämä laajan ulottuvuuden täytäntöönpano on hyvin tärkeää, koska tässä on kyse globaaleista normeista ja standardeista. Ja minua kiinnostaisi, miten mm, immateriaalioikeusasiat on järjestetty ja miltä näyttää eh, Euroopan cloud-pilvipalvelussa, miten siellä normit ovat kehittyneet ja onko tulevaisuuden kannalta jotain sellaista eh, kehitteillä, jota, joka voitaisiin, eh, jota voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kyberturvallisuuden kautta ja että todella tämä, tätä viestintää virastojen välillä pitää parantaa. Kiitos herra Ryby ja seuraavana Rova Moody. Thank you. Yes, uh, firstly... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin omalta osaltani kiittää esittelijä loistavasta mietinnöstä. Mitä tahansa aluetta katsoo Euroopan unionissa, ajattelee prioriteetteja, niin uh, kyllä avaruusstrategialla on jotain lisättävää eri alueiden toimintaa, mutta eri toten haluaisin puuttua niihin seikkoihin, joita täällä on tuotu esille jotka liittyvät avaruusromuun. Sitähän tulee aina vain enemmän, jos meillä on tulevaisuudessa aktiivisia ohjelmia. Haluaisin myös avaruustutkimukseen luotamiseen puuttua. Se hieman siitäkin puhutaan komissiossa, mutta kun ajatellaan nyt tätä rajoitettua talousarviota, resursseja ja tämän korjaamista, niin selkeästikin uskon, että kun ajatellaan olemassa olevia ja tulevia eh, investointeja siviiliohjelmiin, kun ne menevät tähän siis nämä varat ja jäsenvaltiolta täytyy tulla puolustusohjelmiin sitten lisävaroja. Tämä täytyy hyvin selvänä pitää tässä. Viestintästrategiaa, mikä on mahdollista pk-yrityksille, mutta tähän täytyy liittyä myös tämä inspiraatio uudelle sukupolvelle. Tätä me voimme kehittää tällä ja lopuksi vielä siihen, mitä täällä on jo sanottukin, minä todella olisin iloinen, jos yhdistyneellä kuningaskunnallakin olisi tuleva sitoutuminen tähän politiikka omaan maani. Varmasti tässä hyötyy tästä, mutta varmaan meillä on jotain annettavakin avaruusstrategialla. So the... Kiitos. Ja nyt sitten lisäsin itsenikin puhujalistalle. Haluaisin muistuttaa meitä, että Eurooppa eurooppalaiset ohjelmat avaruuden osalta, niitä ei saisi rajoittaa pelkästään Eurooppaan tai EU-hun, vaan meidän pitää varmistaa, että jatkossa teemme yhteistyötä Sveitsin ja Brexitin jälkeen myös Iso-Britannian kanssa. Rova Meissner toi esille esimerkin siitä, kuinka globaali kysymys tässä on käsissä. Herra Ryvish puhui myös globaaleista normeista tai standardeista, joten on hyvin tärkeää, että me jatkossakin teemme yhteistyötä ja parannamme yhteistyötä USAn suuntaan, Kiinan, Venäjän suuntaan, Intiaan, Japaniin ja muihin maihin, jotka ovat avaruudessa. Kiitos. Ja seuraavana herra Eila. Ensin haluan, ja ei tämä ole mitään eurooppalaista kohteliaisuutta vain, mutta todella lämpimästi onnitella esittelijä. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Haluan myös kiittää siitä, että hän on myös nostanut esiin aiheen, jota yleensä hiukan kerämme kuin kissa kuumaa puuroa, eli tämä uusi puolustusohjelma, jota ollaan kehittämässä. Ja avaruusstrategiassa on tehty pikemminkin tällainen keinotekoinen ero avaruuden ja puolustuksen välillä. Tässä yhteydessä mielestäni meidän tulisikin pohtia, että miten asian voimme hoitaa koska meillähän ei ole pitkällä aikavälillä mahdollisuutta selviytyä, jos meidän avaruusteollisuudellamme ei ole puolustusulottuvuuttakin. Muuten esimerkiksi Aasiota tässä kyllä ylivallan. Ei tule tutkimukseen toki sotkeakaan, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että avaruusalalla alalle integroidaan puolustusulottuvuus entistä tiiviimmin mukaan. Ja pitäisikö ehkä avaruusohjelmasta, no ei nyt tehdä teollisuuspoliittista ohjelmaa puhtaasti, vaan täytyy huolehtia siitä, millä aloilla järkevällä tavalla voitaisiin eurooppalaista ulottuvuutta, eurooppalaisia toimielimiä ja pyrkimyksiä vahvistaa. Ja siksi ehdottaisimmekin, ehdottaisin, että avaisimme keskustelun uudesta puolustustutkimusohjelmasta, Ähm, jossa on tämä avaruusulottuvuus. Sen täytyy olla tärkeä osa Euroopan avaruusstrategiaa. Kyse on äh, niin siviilialan kuin sotilaallisenkin alan turvallisuudesta. Emme me voi kiertää tätä asiaa äh, ikuisesti. Kyllä meidän täytyy siihen tarttua. Ja siksi olemme, olenkin hyvin kiitollinen siitä, että ilman nyt ideologisia rajan vetoja emme lähde väittämään, että kyse on avaruuden militarisoimisesta. Ei, vaan kyse on vain siitä, että suuret eurooppalaiset ohjelmat yhdistetään toisiinsa. Kiitos. Kiitos, herra Eräs. komissio DG Grow, herra Silva. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Komissio haluaisi ensinnäkin kiittää esittelijä Ruva Krelia tästä mietinnöstä, jota olemme tässä juuri käsitelleet. Komissio on sitä mieltä, että tämä mietintöluonnos on oikein hyvin tunnistanut komission esittämät prioriteetit, mitä haasteita ja mitä riskejä tämä näihin strategioihin liittyy. Selvää on, että ensimmäinen painopistealue, joka meillä on, on se, että saadaan markkinoille se, mitä avaruuspolitiikassa on jo saatu toteutettua. Nämä ovat ensimmäinen viesti kansalaisille siitä, että he saavat hyötyä tästä ja tämä on hyvä EU-politiikallekin. Tämä on ensimmäinen prioriteetti komissiolle. Olen iloinen, että esittelijä on asiasta samaa mieltä. Selkeää on, ja useammat edustajat ovat tämän tunnetkin jo esille, että tämän avaruusstrategian täytäntöönpano on erittäin tärkeää. Tässä tarvitaan tasapainoa, jotta vaikuttaa tulevaisuudessakin strategian täytäntöönpano, kun otetaan huomioon se merkitys koko Euroopan unionin politiikalle, niin nämä resurssit, joita käytettävissä on, ovat tärkeitä. Ja tasapaino kaikkien niiden toimielinten välillä, jotka ovat vastuussa tässä komissio. Haluaisin muistuttaa siitä, että useammat toimielimet ovat vastuussa EU-avaruuspolitiikasta, tietysti Euroopan parlamentti, neuvosto, jäsenvaltiot, Euroopan avaruusvirasto, e Prahan virasto ja kun ajatellaan täytäntöönpanoa, niin tässä täytyy tuoda esille se, että komissio on aloittanut jo keskustelun kaikkien toimielinten ja elinten kanssa, samoin kuin e Euroopan unionin teollisuuden kanssa. Tässä on tällainen kaikki mukaanottava prosessi niin, että todella voitaisiin identifioida painopistealueet, selventää eri toimijoiden tehtäviä, komission, jäsenvaltioiden, ESAn tehtäviä, kaikkien niiden toimijoiden, jotka ovat mukana tässä niin, että loppujen lopuksi saadaan myös tuloksia aikaiseksi ja voidaan todella tarjota kansalaisille hyödyt tässä ja saada Euroopan unionille kilpailukykyä tulevaisuutta varten. Ja täytyy varmistaa siis Euroopan avaruuspolitiikan merkitys Euroopan unionille. Puheenjohtaja lopuksi komission kanta tässä vaiheessa. Me voimme, olemme valmiita vastata kaikkiin niihin kysymyksiin, joita tulee tässä keskustelun aikana, mutta mietintö sellaisena kuin Rova Krell on sen kirjoittanut, niin komission mielestä tämä mietintö on erittäin hyvin ja toistan vielä tässä erittäin hyvin identifioidaan EU-painopistealueet, haasteet ja riskit, ja mukaan lukien vilpittömästi sanottuna myös ne, se kritiikki äh, sen osalta, mitä tähän mennessä on tehty ja mitä komissio aikoo sitten tulevaisuudessa tehdä, mitkä ovat tärkeitä asioita. Ja tässä tarvitaan laajaa tukea EU-tasolla parlamentilta ja neuvostolta niin, että voimme saada, tähän voidaan saada myös ne resurssit, joita jotka komission mielestä ovat tärkeitä, jotta voidaan vastata niihin merkittäviin haasteisiin, joita Euroopan unionilla on. Kiitos, Rova Krell. Te saitte niin paljon nyt tässä ylistystä, että teidän täytyy varmaan, että voitte ihan lyhyesti kiitellä niistä. Ei mitään pitkiä puheenvuoroja minulta tässä enää yhtä puheenvuoroa lukuun ottamatta. Mielestäni tässä kaikki kulkevat ihan samaan suuntaan ja tässä oli kyllä hyvin yksimielinen keskustelu muuten. Kaikki nuo lisäkysymykset, joita tässä nostitte esiin, mielellään saatte esittää minulle tarkistusten muodossa. Te tiedätte, että tällaiseen mietintöön ei kauhean paljon tekstiä mahdu, mutta olisi kyllä hyvin hyödyllistä, jos tekisitte tarkistuksia jo seuraavassa varjoesittelijöiden kokouksessa. Ja muutenkin olen valmis käymään keskustelua teidän kaikkien kanssa. Sydämestä kiitokset. Kiitos tiedoksi, että tarkistusten määräaika on 26. huhtikuuta, eli siihen ei ole enää paljon aikaa. Sitten seuraava asiaesityslistalla Horisontti 2020 ohjelman täytäntöpanon arviointi, sen väliarvioinnin ja yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella. Haluaisin muistuttaa, että olemme saaneet 372 tarkistusta tähän luonnokseen ja toivon, että varjoesittelijät pian voivat sopia näistä kompromisseja, jotta saataisiin selkeä viesti komission suuntaan ja, ja, ja muiden toimijoiden suuntaan, että Euro, mitä Euroopan parlamentista tulee. Meillä on nyt vain 45 minuuttia keskustelulle. Yksi syy oli sille, että me keskustelimme niin pitkään äänestysten osalta – yhdestä asiasta, ette. Mutta heti alkuun annan puheenvuoron esittelijälle Rouva Ruisille kolmeksi minuutiksi. Gracias, señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin menen suoraan villakoiran ytimeen tässä, koska aikaa ei ole paljon. 372 tarkistusta on esitetty ja kun arvioin näitä, niin uskon, että on hyvinkin mahdollista päästä kompromissiin tässä. Suurin osa näistä parantaa tekstiä ja täydentää sitä. Näin uskon, että me voimme kyllä saada tämän tarvittavan tuen tämän taakse. En nyt käy kaikkia näitä asioita läpi, joista on selkeä yksimielisyys, vaan menen suoraan niihin seikkoihin, joissa saattaa olla enemmän eriäväisyyksiä näkökulmissa. Jotkut enemmän tukevat mietinnön suuntauksia, toiset taas ovat sitä mieltä, että täytyy vielä muuttaa jotain. Aluksi voin sanoa, että tieteellinen yhteisö kokonaisuudessaan on ollut varsin tyytyväinen tässä ja teollisuus on tietyssä määrin kyseenalaistanut tätä. Nämä kaksi suurta blokkia, joiden, kanssa meidän, joiden osalta meidän täytyy tehdä työtä, on tässä ensinnäkin tämä arviointi haluaisin sanoa, että tässä todella osaamisen, osaamiskeskusta täytyy jatkaa. Nämä ovat tässä pääakselilla. Minä vain sanoisin, että meidän ja minun tarkoituksenani niin tässä on toista toimia sillä tavalla, että me saisimme paljon enemmän vielä osaamista aikaiseksi kuin mitä Euroopan unionissa tällä hetkellä on. Meidän täytyy löytää sellainen mekanismi ja malli, jolla voidaan saada enemmän näitä osaamiskeskuksia Euroopan unioniin. Tämä liittyy esimerkiksi tutkijoiden palkkoihin ja itse osaamiskeskusten arviointiin, mutta meidän täytyy tätä työstää kuitenkin, mitä tulee tasavertaisuuskysymyksiin. Ajatellaan tässä vuoden 2015 parlamentin päätöslauselmaa, jossa sanotaan, että pitäisi saada enemmän naispuolisia tutkijoita mukaan myös näihin keskuksiin, ja meidän täytyy tätäkin viedä eteenpäin. Sitten kysymys sosiaalitieteistä. Se merkittävä suuntaus, joka 2020, horisontti 2020 ohjelmalla on. Sillä halutaan parantaa kilpailukykyä ja kasvua, mutta tämä, tätä voidaan täydentää myös muilla asioilla. Meidän täytyy tähän todella puuttua sitten. Teollisuus, suurteollisuuden osallistuminen, horisontti 2020, tätä todella täytyy hyödyntää nyt hyvin tehokkaasti. Suurteollisuudella on merkittävä rooli eritoten silloin, kun puhutaan suuresta eurooppalaisesta lisäarvosta. Ja näin ollen minun mielestäni me voisimme tietysti työskennellä tähän suuntaan ja vielä enemmän pyytää myös osallistumista tähän kolmen prosentin tutkimusmäärärahojen saavuttamiseen. Tässä täytyy olla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus. Ja pyydämme tätä samaa myös suurteollisuudelta, niin kuin jäsenvaltioiltakin. Tässä on näitä seikkoja, joita meidän täytyy vielä työstää kovasti, mutta uskon kyllä todellakin, että me voimme päästä konsensukseen ja voitte kyllä luottaa minun yhteistyöhöni tässä. Ja sitten voi myöhemmin kommentoida eri ryhmien näkemyksiä. Äh, Kiitos, Rova Ruiz. EPPn puolesta Rova Kutritska. Kaksi minuuttia. Dziękuję, panie przewodniczący. E, rzeczywiście... Kiitos, puheenjohtaja niin on hyvin tärkeää, että saamme aikaan kompromissit. Me olemme ehdottaneet noin 170 tarkistusta tähän mietintöön. Ensinnäkin pitää saada jonkunnäköinen tiedebudjetti. Me olemme ehdottaneet 120 miljoonaa ja tietenkin sitä, enemmän, mitä enemmän äh, pyydämme, niin ehkä sitä korkeammalle komissio sitten äh, sitä nostaa. Sitten pitää saada jonkunnäköinen äh, tasapaino pienempien ja suurempien tieteellisten projektien välille. Tähänkin halusimme ehdottaa kompromissia. Haluamme ylläpitää ohjelman nykyisen rakenteen jota on yksinkertaistettu. Toivon, että saamme tästä kompromissin aikaiseksi. Meidän pitäisi myös ajatella yhteiskunnallisia haasteita ja minkälaisia synergioita ohjelmien välille voitaisiin saada lisää Meidän mielestämme julkinen tuki pitäisi myös olla mahdollista. Ja tällaiset menestysmittarit ovat, on meidän ehdotuksissa myös. Haluaisimme tieteen ja toisaalta teollisuuden välille yhteistyötä tutkimuksenkin alalla. Tarvitsemme yksinkertaisia sääntöjä julkisen ja yksityisen väliseen kumppanuuteen. PK-yritysten mukaanottoprojekteissa projekteissa on tärkeää. Pitäisi ajatella myös, millaisia kannustimia teollisuudelle voidaan antaa. Pääsy ohjelmiin, jonka pitää olla vapaaehtoista, sitä ei saa mitenkään, mitenkään painostaa. Puolustus asioiden pitäisi olla tämän puiteohjelman ulkopuolella. Huippuosaamista on tärkeää, osallistumisen lisääminen on tärkeää eh, myös uusissa jäsenvaltioissa, koska siellä osallistumisaste on aika alhainen. Ja ihan lopuksi meidän pitäisi saada valmi, meidän pitäisi käsitte, pitää huippuosaamista tärkeimpänä kriteerinämme. Kiitos rouva Poselti ICR. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Parhaat kollegat, mehän olemme tässä asiasta jo keskustelleetkin parin otteeseen Horisontti 2020 ja olen ihan varma siitä, että tulemme asiaan palaamaan vielä monta kertaa tulevaisuudessa. Ja niin kuin olen aiemminkin todennut, olen erittäin tyytyväinen esittelijän työhön toden totta olen itse jättänyt koko joukon tarkistuksia, mutta ne ovat pikemminkin äh, täydentäviä. Äh, eli vielä kerran soletat kiitokset tekemästäsi työstä. Muutama seikka, neljä seikkaa, jotka mielestäni ovat tärkeitä tässä mietintöluonnoksessa. Ensimmäinen niistä koskee hallinnollista yksinkertaistamista eurooppalaisissa ohjelmissa komissiohan on jo asian suhteen ponnistellutkin, mutta tähän mennessä äh, hallinnollinen yksinkertaistaminen on äh, jäänyt ehkä komission tasolle ja nyt meidän täytyy vielä keskittyä yritysten tason hallinnon keventämiseen. Toinen asia, eh, ohjelmista täytyy tehdä yritysystävällisempiä. Katson, että meidän täytyy horisontti 2020kin 2020 tähän pyrkiä. Eh, kun ajatellaan erilaisia yrityksiämme, niin ehkä meillä voisi olla myös matalampi, alhaisempi rahoitus on niin, että pienemmätkin yritykset voisivat osallistua. Ymmärrän, että Horisontti 2020 nähdään äh, mahdollistajana, joka tukee yritysten äh, tutkimusponnisteluja. Sitten kolmas seikkani liittyy tähän kaksivaiheiseen arviointiin. Se on hyvin tärkeä väline, on osoittautunut tärkeäksi välineeksi, paremmaksi välineeksi kuin tuo aiempi valintaprosessi, mutta katson, että että meidän tulisi valita vielä entistä suurempi joukko hakemuksia tähän toiseen vaiheeseen. Eli mielestäni ensimmäisen vaiheen valinta ei saa olla näin tiukka. Neljäs viimeinen seikkani liittyy Euroopan tutkimuksen niin, että tutkimuksesta saataisiin sitten myös jotain konkreettista aikaan, ettei se jäisi vain tutkimuksen tasolle. Ja tässä ajattelen eri tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja niin edelleen. Ja siksi mielestäni tulisi ehdottomasti tukea myös yrityksiä, jotka voisivat näin saada huomattavasti entistä enemmän aikaa. Ja kun sitten ajatellaan nämä riskipääomaa, jota voitaisiin myöskin äh, houkutella mukaan ja tässä tietenkin myös tuo Euroopan innovaationeuvosto mukana. Kiitokset vielä Sodelat ja toivotan sinulle kaikkea hyvää tässä jatkossa ja lähes 400 tarkistusta, jotka on nyt tehty ja Uskon, että saamme oikein hyvän lopputuloksen aikaan ja että että komissio saa sitten tietää, mitä Euroopan parlamentti toisessa vaiheessa odottaa horisontti 2020. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos Rova van Bosok ja Rova Wiering Alden puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset ja oikein hyvää aamupäivä teille kaikille. Minun täytyy sanoa, että minä kyllä yllätyin, kun tarkistuksia tuli melkein nelisen sataa. Ja täytyy kyllä todeta, että se tietenkin tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin tutkimukseen kohdistuu suurta mielenkiintoa ja hyvä tietenkin niin. Nämä 400 tarkistusta mielestäni sisältävät monet hyvin, hyvin eh, mielenkiintoisia ajatuksia ja ehdotuksia, joihin todella kannattaa paneutua. Itsekin liberaalikollegojen kanssa olen tehnyt eh, joitain tarkistuksia ja haluan tässä vielä korostaa, mistä tässä mietinnössä mielestäni täytyy olla kyse. Mielestäni on tärkeää meidän tehdä selväksi se, että tämä puiteohjelma, tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelma, luo valtavaa lisäarvoa Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille paitsi vapauttamalla varoja, myös keskittymällä rajat ylittävään yhteistyöhön. Nämä risteyskohdat ovat asioita, jotka kaikki osallistujat ovat nostaneet tärkeimpien, tärkeimpien joukkoon. Kun tässä sitten katsotaan yhdeksättä puiteohjelmaa mielestäni, niin kyllä tässä on monia elementtejä, jotka on ehdottomasti säilytettävä sitä silmällä pitäen. Ja monet kollegat itse heidän mukanaan olemme valinneet tien, jossa näitä kriteereitä täytyy muuttaa niin, että mahdollisimman moni voisi osallistua. Tämä on äärimmäisen tärkeää ja noussut jo esiin aiemmissa keskusteluissa ja nähtävästi tai myös näissä tarkistuksissa. Katson, että kun puhutaan horisontti 2020, sitä ei kuitenkaan voi käyttää kohesiovälineenä näin, mutta toki sitä tuen, että sitä laajennetaan eh, niin, että saataisiin yhdessä rakennerahastojen kanssa aikaan synergiaa etua. Eh, näin on jo jossain määrin, mutta asia voidaan eh, edistää entisestään niin, että eh, saataisiin tätä kuilua 13 jäsenvaltion yhtäällä ja 15 toisaalla välillä kurottua umpeen. Myös teollisuudelle asia on hyvin tärkeä ja tämän rahaston täytyy rahoittaa paitsi perustutkimusta eh, ja ratkaista tieteellisiä kysymyksiä, ei, vaan kyllä se täytyy laajemmin eh, tuoda eh, esiin markkinoilla. Tällainen tärkeä tasapaino mielestäni voidaan saada aikaan niin, että niin suuremmat kuin pienemmätkin voivat tästä hyötyä teollisuuden rooli on aivan keskeinen innovaatioekosysteemeille eri aloilla EU:ssa ja usein tässä ovat mukana myös pk-yritykset, jotka isompien yritysten siipien suojassa sitten pääsevät mukaan työhön. Ja kun puhutaan tutkimus- ja kehitysrahoituksesta, niin meidän täytyy muistaa, kuinka paljon meillä on asiantuntemusta, jota meidän täytyy toden totta hyödyntää ja tukea. Ja tässä oikeastaan se, mitä halusin sanoa, ja yhteistyömme esittelijän kanssa ja muiden varjoesittelijöiden kanssa jatkuu, ja uskon, että me saamme tästä hyvin selkeän tekstin, joka tekee hyvin selkeitä ehdotuksia ja tekee selväksi, mikä on Euroopan parlamentin kanta näissä puitteissa. Kiitos. Schön, Mrs. Kiitos, Virink. Seuraavana herra Dalunde, vihreät ja Deva. We the Greens uh, welcome the... Kiitoksia puheenjohtaja. Vihreät uh, ovat tyytyväisiä tähän mietintöluonnokseen. Se on tasapainoinen ja olemme suurimmasta osasta yhtä mieltä. Esittelijän kanssa on kuitenkin useita asioita, joita haluamme korostaa ja ne heijastuvat myös tarkistuksissa. Pariisin sopimuksen kontekstissa haluamme priorisoida ilmastonmuutostutkimuksen rahoituksen. Eritoten kun ajatellaan, että Yhdysvallat aikoo merkittävästi leikata Yhdysvaltojen ympäristötutkimusinstituuttien rahoitusta. Sitten perustutkimuksen ja yhteistutkimuksen parantamista, eritoten ajatellen akateemista tutkimusta, asianmukainen rahoitus – ja tämä tulee tulevaisuudessa merkittävästi laskemaan. Me haluamme myös riittävästi resursseja energiatutkimukselle. E, tämän täytyy olla Pariisin sopimuksen mukaista ja tämä täytyy pelkästään kestävän energian hankkeisiin korvamerkitä. Haluamme myös joillakin tarkistuksilla muistuttaa joitakin jäsenvaltioita pitämään kiinni sitoumuksistaan ja asianmukaisesti toimimaan, jotta ne voivat e, saavuttaa kolmen prosentin EU-BKT-tavoitteen. Kaksi kolmasosaa rahoituksesta pitäisi tulla teollisuuden puolelta, joten teollisuudenkin pitäisi rahoitusosuuttansa kasvattaa. Kiitos herra Dallonde, EFTD, herra Borelli. Presidente. Nel eh, preparare gli emendamenti volti a migliorare il... Kiitos puheenjohtaja kun me teimme tarkistuksia, halusimme parantaa tätä Horizon 2020 lähestymistapaa ja, ja niinpä tutkimusrahoitus ei aina ole näköjään luonut työpaikkoja. Ja sen takia kuilu Euroopassa nyt laajenee ja meidän pitää ajatella tällaista ohjelmaa, jolla kuitenkin on tulevaisuudenkin kannalta strateginen merkitys Euroopassa. Ja nyt me lähestymme 2000, vuotta 2020, mutta olemme vielä todella kaukana niistä tavoitteista, jotka sille vuodelle aikanaan asetettiin. Maat, jotka ovat liittyneet viime aikoina niiden äh, teollisuus äh, ovat jääneet tulos, koska järjestelmä ohjautuu avustamaan niitä yrityksiä, jotka saavat sopimuksia – Eh, ja tarjo- vaihtavat eh, tarjouskilpailuissa. Me haluaisimme sen takia, että maantieteellinen resurssien eh, jakautuminen olisi ta- tasapuolisempaa, eikä tällaista enimmäisrahoitusta, tai tulisi tämmöinen enimmäisrahoituskynnys, että ei voida saada rahoitusta koko ajan. 92 tarkistuksessa pyydetään kansallisten yhdyspisteiden verkoston vahvistamista, joten se myös vaikuttaa tarjouskilpailuihin osallistumiseen. Mielenkiintoista olisi myös kehittää yhteistyötä PK-yritysten suuntaan ja pitäisi olla itse asiassa ihan erillinen väline, joka kohdistaisi kuten tarkastuksessa 75 ehdotamme, että saataisiin pk-yritysten rahoitus, rahoitusmahdollisuuksia parannettua. Ja on hyvin usein mielenkiintoistakin tekniikkaa olemassa pk-yrityksillä, mutta ne eivät pysty osallistumaan tarjouskilpailuihin rahoituksen puutteesta pitäisi ajatella, miten paljon yritykset yritys voi tuoda lisää investointia ja työpaikkoja, eikä vain ajatella, miten riskipääoma kannattaa sellaiselle yritykselle myöntää. Haluaisimme avoimimpia prosesseja, kun tulee rahoituksen jakamiseen ja, e-, ehdokkaiden valitsemiseen. Ihmisten pitää ymmärtää, koko tämä hakuprosessi. Vain sillä tavalla yrittäjät voivat saada tietää, mitä rajoituksia ja mitä mahdollisuuksia heidän omilla ajatuksillaan on. Thank you very much. And now we... Kiitos. Seuraavana yksittäiset jäsenet. herää Eera ensimmäisenä. Um. <clears throat> Aivan ensin haluan kiittää esittelijää. Hänenhän täytyy tässä nyt tehdä sellainen taidonnäyte, että hän nyt täältä tarkastelee horisontti 20 20 tulevaisuutta ja samalla sitten Euroopan parlamentin kantaa tulevaa tutkimuksen puiteohjelmaa ajatellen. Muutama seikka. Ensinnäkin meidän täytyy ajatella tuota kolmikantaa, ajatellen niitä aiheita, joita haluamme käsitellä, eh, sitä rahaa, mikä on käytettävissä ja sitten sosiaalinen tukimalli. Ei voi olla niin, että yhtäältä eh, lisäämme aihepiirejä mutta korotamme kynnystä niin, että on yhä harvempia, jotka voivat osallistua ja, vara- ja ei ole myöskään kylliksi rahaa. Kun ajatellaan osallistuvia yrityksiä, niin äh, tähän on laitettu noin puolet pk-yritysten rahoituksesta. Eli jos äh, meidän äh, hyväksyntäasteemme on alle 10 prosenttia, niin se on typerää. Valtavasti, valtavasti käytetään rahaa ja vaivaa valintaan, joka sitten tulee vain hyödyntämään muutamaa harvaa edunsaajaa. Ja ehkä me täytyisikin pohtia, että täytyykö meidän tai antaa, tai voimmeko me antaa suuryrityksille 125 prosenttia rahoitusta tutkimukseen ja mitä ongelmia voidaan ratkaista ja mitä ei. Ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin sitten nämä huippuyksiköt tällaisena perusperiaatteena ja haasteet, eli sukupuolten tasa-arvo ja vielä reilu jako jäsenvaltioiden välillä ovat aikamoisia haasteita. Ja meidän täytyy olla rehellisiä ja ihan nyt avoimesti kysyn, että jos meillä on tilanne, jossa hanketta arvioidaan sen perusteella, että ei oteta parasta hanketta, vaan käytetään eri kriteerejä niin mielestäni tämä on kyllä katastrofaalinen virhe. Toisaalta täytyy kyllä olla rehellinen ja sanoa, että ei tässä voi piiloutua näiden huippuyksiköiden taakse. Ja sitten kun ajatellaan valtavia, valtavia haasteita, naiset, tiedemaailmassa, heitä täytyy tukea Mm, paitsi tasa-arvosyistä, myös siitä syystä, että vuosittain demografisista syistä 60 000 tutkijaa poistuu markkinoilta eläkkeelle. Ja meillä on taitavia naisia, päteviä naisia, joille täytyy tarjota mahdollisuus työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen niin, että heidät saadaan myös tiedemaailman käyttöön. Hyvin suuri ongelma tutkijoille, tutkijan naisille on se, että he eivät pysty yhdistämään työ- ja perhe-elämää ja ovat näin tieten käytettävissä vain 5 kuusi, seitsemän vuotta. Meillä on aivan erinomaisia naistutkijoita ja heidät täytyy saada mukaan. Ja jos paras hanke ei enää olekaan paras hanke, vaan muut asiat tulevat pintaan tai päällimmäiseksi, niin kyllä metsään mennään. Ja sitten vielä tietenkin jäsenvaltioiden tasa, tasa arvo, kyllä, kyllä, kaikkia täytyy tukea, mutta ei voi olla niin, että meillä on tällaisia kuiluja. Meidän täytyy käyttää lisää rahaa, ehm, kun ajatellaan eh, tällaisia, tällaista erinomaista huippututkimusta, niin kyse on paljon muustakin kuin siitä, kyse on myös hallinnosta ja niin edelleen, ja lisää rahaa tarvitaan. Viimeinen seikka, niin mielestäni on tärkeää, että PPPtä ja yhteisyrityksiä vahvistetaan entisestään. Tämä on välttämätöntä. Ja tarvitaan myös innovaatiopalkintoja, koska eh, niillä on merkittävä näkyvyys ja on tärkeää nostaa esiin aiheita, joista sanotaan, että haluamme eh, todella eh, läpimurtoteknologia ja mm, kyllä myös näin sitten tutkimuksen yhdeksännessä puiteohjelmassa. Sitten vielä eh, tiedediplomatia, erinomainen esimerkki sekin eh, siitä, mitä asioita voi hoitaa. Ja sitten asia, jota parlamentti on rautaisesti ajanut, on eh, tämä ää, ää, alhaalta ylöspäin ää, välineiden ajaminen ja horisontaalisten välineiden ajaminen kaikissa ohjelmissa. Tässä tarvitaan joustavuutta. Aika muuttuu jatkuvasti ja meidän täytyy olla ajan hermolla ja valmiita muuttumaan itsekin. Ja sama koskee muuten tuota maantieteellistäkin tasa-arvoa. Ei voi olla niin, että pienessä jäsenvaltiossa, jossa on muutama tällainen huippuyksikkö, joutuu odottamaan kolme, neljä vuotta jopa käsittelyä. Eli tarvitaan tällaista pikamenettelyä, fast track menettelyä, jossa todella voidaan toimia joustavasti. Ja vain näin meidän huippututkimuksemme saa tuulta siipiensä alle. Eller, kaikki oli tärkeää, mutta meni yli viisi minuuttia, ihan liian pitkä. Seuraavana rouva Toija. Voglio innanzitutto apprezzare il lavoro della collega Cabezon che sicuramente come è stato detto Kiitos. Haluaisin nyt tässä antaa tunnustusta esittelijälle, joka on tehnyt erinomaista työtä, niin kuin sanottiinkin. Tämä varmasti auttaa parlamenttia jatkon kannalta. On hyvin tärkeää, että me olemme tietoisia siitä, että horisontti on yksi vahvimmista välineistä unionissa, jonka kautta voidaan investoida Eurooppaan ja auttaa sitä elpymään. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että me käytämme tämän ohjelman kaikki potenti- koko potentiaalin hyväksi hyväksemme sekä taloudellisesti, taloudellisen ja sosiaalisen kasvun, sekä taloudellisen että sosiaalisen kasvun kannalta. On tärkeää, että aloitetaan siitä, josta esittelijä meitä muistuttaa, mikä on perustutkimuksen, joka on tietenkin erinomaisen tärkeää, jo, josta jo kymmenkunta vuotta on puhuttu ja on tietoa että perustutkimuksen rahoitus tuo, tuo tuottoa. Ja toisaalta sitten innovaation välillä pitää olla tasapaino, koska se vaatii paljon rahoitusta. Minä olen tarkistuksissa maininnut, että pitää, ottaa, pitää yhdistää sekä teollisuus että akatemia ja jollain tavalla varmistaa teollisuuden keksinnöt ja, ja, ja uutuudet, ja että ne saadaan kytkettyä investointi eh, yliopistotason tutkimukseen pitää kytkeä sitten toisaalta alan itsensä tekemään tutkimukseen. Yksi asia, joka pitää myös priorisoida, on tutkimuskohteet me tiedämme ohjelmat ja, ja eri menettelytavat, joita komissio ehdottaa, joilla määritellään näitä ohjelmia. Parlamentin näitä pitäisi enemmän tuoda esille, ei pelkästään täällä, tämän mietinnön kautta, vaan myös sen suhteen, mitä prioriteettia asetetaan. Väestön vanheneminen Euroopassa, toisaalta terveyden tutkimus, esimerkiksi syöpä ja, ja taudit, esimerkiksi lapsien taudit ja sairaudet, me voimme kehittää alustoja ja verkostoja, joilla saadaan jäsenvaltioiden tutkimus, siis terveyden tutkimuslaitokset yhdistämään voimansa. Ja ehkä myös EUn ulkopuolelle ihan maailmanlaajuista yhteistyötä tutkimuksen kautta voidaan saada aikaan tällainen kriittinen massa, joka saa aikaan myös tuloksia täällä EU-ssa verrattuna esimerkiksi USAssa tapahtuvaan tutkimukseen terveyskysymyksissä. Täällä on muitakin tärkeitä, tärkeitä kysymyksiä, myös ö, prosessuaalisia kysymyksiä. Ihan lyhyesti. E, eräs kollega sanoi, olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että meidän pitäisi tässä mietinnössä pyytää komission ja, ja valvonta lautakuntien avoimuutta. Pitää tietää, millä kriteereillä tulee valituksi. Me emme tiedä tällaisia kriteerejä. Ne, jotka hakevat näihin projekteihin mukaan, heidän pitää tietää, millä perusteella heitä arvioidaan ja miksi päästiin mukaan tai ei päästy mukaan, joka mahdollistaa parantamisen seuraavaa kierrosta varten. Enemmän julkisuutta ja enemmän valintaperusteiden ilmaisemista ja herra Eller sanoikin, että ei ole onnistuttu tässä, ja sen takia on hyvin tärkeää, että esimerkiksi sellaiset tutkimusinstituutit, jotka ovat jollain tavalla yhteydessä julkiseen valtaan, suljetaan pois tiettyjen sääntöjen takia. Ja tällaisia pitää, tällaiset pitää sulkea tai, tai, tai korjata näissä tässä ohjelmassa. Sitten lopuksi tiedot. Mm, tietoon pääsy pitää helpottaa, ei pelkästään helpottaa, vaan myös edistää sitä, että julkistetaan tutkimustuloksia. On valtavasti tutkimustuloksia ja ei kannata joka kerta aloittaa nollasta, vaan meidän pitää jollain tavalla arvioida uudelleen tietoa ja tehdä se kaikille saataviksi. Kiitos Rova Toija. Rova Muiden seuraavaksi. Thank you. I'll be very brief because the point... Kiitoksia hyvin lyhykäisesti, koska suurin osa asioista on jo tuotu esille. Olen iloinen äh, ja kiitän äh, esittelijä tästä työstä. Mietintö on erittäin hyvä. Siinä korostetaan tätä EUn muutostyötä äh, horisontti 2020 osalta. Ne optiot ja se, että tunnustetaan osaamiskeskus Lasten rooli. No todellakin nämä talousarvion rajoitukset ja paineet talousarvioon ovat, tällä alalla ovat osa Horisontti 2020 merkityksen esiin tuomista ja osoitus siitä, mitä täytyy vielä tehdä, jotta voidaan vahvistaa budjettia. Sitten tässä olen iloinen myös siitä, että sukupuolikysymys on tässä mietinnössä otettu esille. Tämähän on äärimmäisen tärkeä, kun verrataan vuoden 2015 päätöslauselmaan. On tärkeää myös, että otetaan nämä sukupuolikysymykset tälläkin alalla edelleen huomioon. Kiitos Rova Muuri. Niin minä itsenikin laitoin puhujalistalle. Haluaisin kommentoida kahta asiaa yleiseltä kannalta. Tämähän ei toimi, jos jäsenvaltiot eivät pääse tähän, vähän kolmen prosentin tavoitteeseen. Tällä hetkellä EU on kaukana tästä kolmen prosentin tavoitteesta. Jotkut maat ovat sitä edellä ja suurin osa kuitenkin on jäljessä. Siksi me muistutamme jäsenvaltioita siitä, että niiden pitää päästä tähän tavoitteeseen. Toinen asia, jonka halusin tuoda esille, Viime sunnuntaina oli maailmanlaajuinen tiede marssi. Minä olin Berliinissä mukana, siellä oli 12 000 osallistujaa. Ja valitan, että hyvin usein tieteellisen työn tuloksia laiminlyönnää tai niitä, niitä ei tuoda esille riittävästi. Ja, ja miten tie, tieteen näyttää? käyttöä laiminlyödään. Minun mielestäni on hyvin paljon, jopa tässä talossa, esimerkkiä tästä laiminlyönnistä. Ja sen takia haluaisin edes tässä valiokunnassa pyytää, että jos edustajat eivät taistele tieteen puolesta, niin kuka taistelee? Sen takia haluaisin vedota siihen, että koitamme välttää sitä, että tieteen tuloksia ei oteta huomioon monellakaan alalla. Tämä oli omasta puolestani. Sitten annan puheenvuoron komissiolle, jonka puolesta herra Vandenberg DG Researchin puolesta vastaa kysymyksiin. Uh, Kiitokset siitä, että saimme tilaisuuden käyttää lyhyen puheenvuoron. Olemme kiitollisia Euroopan parlamentin pitkäaikaisesta tuesta ja ITRE-valiokunnan äh, kiinnostuksesta ja sen jäsenten kiinnostuksesta koulutuksesta tutkimuksen puiteohjelmiin ja horisontti 2020 ja tämä kiinnostuksen heijastuu myös suoraan tekeminen tarkistuksiin. Kyllä, horisontti 2020 on menestystarina. Tämä voidaan myös nähdä siitä palautteesta, hyvin laajasta palautteesta, jota julkisessa kuulemisessa eri sidosryhmiltä olemme saaneet, mutta myös sisäisestä arvioinnistamme, jonka tulemme julkaisemaan toukokuun lopussa. Siinä voimme osoittaa, että horisontti 2020 on hyvällä tiellä tuloksiin ja tavoitteisiin pääsemiseksi. Meillä on hyvin laajaa laaja todistepohja tälle. Joitain vaihtoehtoisiakin totuuksia horisontti 2020 on esitetty, mutta ne voimme kyllä todisteidemme pohjalta torjua. Euroopan parlamentti puhuu teollisuuden osallistumisesta, tuista eri, ja, ja lainoista, eri tasojen olosta ja niin edelleen. Ja me kovasti odotamme jo esittelijän valmista mietintöä ja lopputulosta. Tulemme sen varmasti ottamaan jatkotyössämme itse huomioon. Ja lopuksi toteaisin vielä, että kovasti arvostamme sitä konsensusta, joka tähän huippuyksiköihin keskittymiseen nyt on saavutettu. Se on tärkeää tutkimukselle ja innovaatioille Euroopassa. On myös hienoa, että korostatte avoimuutta, avoimuutta sen eri ulottuvuuksissa, mutta erityisesti avoimuutta sille, että kaikki talouselämän ja yhteiskunnan eri osapuolet voivat osallistua yhdessä siihen, että horisontti 2020 tehdään menestystarina ja olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että 50 prosenttia horisontti 2020 osallistujista ovat uusia toimijoita verrattuna siis tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan aikaisempaan puiteohjelmaan. Ja ITRE ja sen jäsenet äh, ovat myös äh, tärkeä toimija tässä, kun pyritään saamaan mahdollisimman paljon aikaan tutkimuksen, tutkimuksen hyödyksi, mutta myös talouden ja yhteiskunnan hyödyksi. Kiitos paljon. Kiitos herra Vandenberg ja nyt Rova Ruiz. Te saatte myös niin paljon ylistystä, että monta minuuttia ei tarvitse varmasti tähän loppusanoja enää lisätä. Hyvin nopeasti, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin vain kiittää näistä puheenvuoroista. Ne olivat kaikki rakentavia ja mielenkiintoisia. Ja ennen kaikkea puheenvuorojen sävystä kiittäisin. Tässä on todellakin arvostettu tämän ohjelman merkitystä Euroopan tulevaisuudelle. Näin ollen minä vain vetoaisin tähän hyvään ilmapiiriin ja konsensukseen ja pyydän, että teemme työtä yhdessä niin, että olemme kaikki ryhmät lopullisen mietinnön takana niin, että voimme puhua sitten yhdellä äänellä. Tällä tavalla me voimme todella osoittaa tälle aiheelle sen merkityksen, joka se ansaitsee. Kiitos. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Me saimme tämän aamupäivän keskustelut näin päätökseen. Haluan muistuttaa vielä, että asiasta äänestetään kokouksessamme 29-30. toukokuuta. Kiitän teitä ja päätän tämän aamupäivän kokouksen tähän.